Colleagues, can I call the meeting to... Kollegat, voimmeko aloittaa kokouksen? You have before you the agenda for today. Do you agree? Teillä on esityslista tälle päivälle. Onko se teille hyvä? Voimmeko lähteä eteenpäin tältä pohjalta? Kiitokset. Seuraava asia esityslistalla on Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittäminen ja kompromissitarkistusten käsittely. Molemmat esittelijät ovat paikalla, herra Kommutsaakos ja Ertug. Joten äh, kumpi teistä haluaa aloittaa? Georgios? George. Mm. Kiitoksia puheenjohtaja. Ε, κάνει τέσσερις συναντήσεις με τους σκιώδεις Θα σας... No niin, meillä oli neljä kokousta monen esittelijän kanssa. Voin nyt kertoa yleisvaikutelman nykytilanteesta, missä siis olemme. Tarkoitus on pitää vielä ylimääräinen kokous huomenna varjoesittelijöiden kanssa ja tarkoituksena on järjestää vielä yksi Strasbourgissa. Haluaisin sanoa kaikille kollegoille, että jos on tarpeen järjestää vielä kolmas kokous, kuitenkin niin, että pidetään kiinni alkuperäisestä aikataulusta, eli että äänestetään 18. joulukuuta. Jos vielä tarvitaan yksi ylimääräinen kokous, siis kolmas, niin järjestämme senkin. No niin, sitten näistä kompromissitarkistuksista. 22 kompromissitarkistusta on tehty. Ne koskevat 11 artiklaa asetusluonnoksessa. 11 kompromissiehdotusta on tehty johdantokappaleisiin ja 19 kompromissiehdotusta liitteistä ja kartoista. Yhteen, yhteensä noin 50. Joitakin asioita on vielä auki ja tulevina vuosina tehdään kompromissi ehdotuksia myös näihin mutta niitä ei kovinkaan monta enää tule. Luulenpa, että tähän mennessä olemme todella tietyt asiat kaivaneet pohjoen myöten. Kyllä hyvin rakentavassa hengessä ja hyvässä hengessä olemme ne, neuvotelleet seuraavista artikloista. Kompromissit artikla 3, lisäarvon, eurooppalaisen lisäarvon määritteleminen. Sitten tämä rajat ylittävä sektio, artikla 3, kaupunkialan määritteleminen, sitten neljä tavoitteet, artikla 5, re, resurssitehokas verkosto, sitten 12 infrastruktuurit, sitten artikla 16 kohta 3 laitteet, joita tarvitaan sisävesiväyliä varten. Tänään olemme jakaneet kompromissiehdotukset artiklaan 17. Eli jatkan eteenpäin vielä englanniksi. Artikla 18 puitteet infrastruktuurin kehittämistä varten, artikla 20 infrastruktuurin komponentit, 25 kohta 1 merten moottoritiet, artikla 26 kohta 2 infrastruktuurivaatimukset, artikla 45 ydinverkoston vaatimukset. Tästä vielä tulemme keskustelemaan. Artikla 47 ydinverkoston solmukohdat, 48 artiklaa, tärkeimmät käytävät ydinverkostossa sitten ne 55 määritelmät, 51 koordinointi kor- käytävien osalta sitten 52 äh, näiden käytävien hallinta, 54 kohta 1 kertomukset äh, jäsenvaltioilta ja ne vaatimukset. Nämä ovat jo aiheita, joista on jo keskusteltu. Tänään lähetimme kaikille kollegoille kompromissiehdotukset artikloihin 13, 17, 45 ja johdantokappaleet 2, 3, 4, 7, 12, 24, 25 ja 41. Näistä voimme tänään keskustella ja vielä tulevissakin kokouksissa väriesittelyiden kanssa, mutta myös kahdenkeskisesti niiden kollegoiden kanssa, joita tämä kiinnostavat. Mitä sitten tulee näihin suuriin, näihin kompromissitarkastuksiin, suurimpaan osaan niistä meillä on hyvä pohja neuvottelujen varten ja uskonpa, että saamme aikaan konsensuslausunnon eri varjoesittelyiden välillä. Kaikkein hankalimmat kohdat koskevat artikla 13, eli nämä tekniset kysymykset, myös artikla 45 ja artikla 17, joka koskee mm, vesiliikennettä. Nämä ovat kaikkein hankalimmat ongelmat. Näistä hyvin keskeisistä tekijöistä, kuten aika, sitovat aikataulut, tekniset piirteet, laitteet, menettelyt – voin jälleen kerran todeta, että suurin osa kollegoista on suuntautunut niin, että prioriteetteja voidaan pitää kansallisena, jos näin voidaan sanoa. Omista reaktioistamme sitten me pidemme kiinni tiukasta aikataulusta ja pyrimme ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon mahdollisimman monet huolet, joita kollegat ovat esittäneet, mutta kuitenkin niin, että ei menetetä eurooppalaista lisäarvoa tästä asetuksesta. Ja siksi olemme tässä hyvin vaikeassa tilanteessa, koska meidän on pakko hylätä tietyt kompromissiehdotukset, joita olemme saaneet koko poliittiselta spektriltä kaikilta suunnilta. Meidän on jo pitänyt hyväksyä tiettyjä ehdotuksia hyvin erityisperusteluin. Tietenkin jatkamme vielä neuvotteluja ja toivomme, että voimme käydä syvällistä keskustelua niin, että saisimme aikaan hyvän konsensuksen perustuvan tuloksen niin, että juridisesti saamme aikaan tekstin, jonka kautta voimme toimia myös trilogissa sitten aikanaan neuvoston kanssa. Tässä minun taholtani viesti, missä olemme menossa, ja kollegani voisi varmasti vielä syventää joitakin asioita kohti ennen kuin aloitamme keskustelun. Odotan kiinnostuksella tätä keskustelua. Kiitoksia. Herra Ertug. Ja vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegaa, joka tässä juuri selvitti se, mikä tämä meidän kantamme tällä hetkellä on. Me olemme yrittäneet viime viikkoina varjoesittelijöiden kanssa ja parien muiden kiinnostuneiden kollegoiden kanssa löytämään kompromisseja. Kuten tässä jo sanottu, me olemme myös saaneet näitä kompromissiehdotuksia kolmeen artiklaan. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja ottaa esiin tiettyjä asioita ja artikloja, jotka meidän mielestämme ovat erittäin tärkeitä nimenomaan äh, näistä artikloista, joista me olemme näitä kompromisseja tehnyt. Ennen kaikkea tavoitteisiin ja prioriteetteihin artiklat 4 ja 10, niin tässä me olemme, meillä on tietynlainen rakenne liittyen tiettyihin tavoitteisiin, kuten kohesio, kuluttajaystävällisyys, tavoitteellisuus ja niin edelleen. Tähän artiklaan on tehty erittäin paljon tarkistuksia ja sen vuoksi me olemmekin tätä nyt sitten niin tiukasti käsitelleet ja tehneet tästä erilaisia kompromissiehdotuksia. Muita kompromissiehdotuksia on artikloihin, jotka liittyvät teknisiin määritelmiin, 12, 13 ja 45. Ne liittyvät siis teknisiin yksityiskohtiin raideliikenteessä. Näihin on tehty erittäin paljon tarkistuksia ja meidän täytyy nyt olla varovaisia siinä, että me olemme tässä johdonmukaisia raidelainsäädännön mukaan mukaisesti ja samoin Connecting Facilityn kanssa, että kuljemme käsi kädessä. Sen lisäksi olemme yrittäneet varmistaa, että niin kutsutut äh, eristetyt äh, verkot äh, saadaan oikealla tavalla mukaan. Meidän täytyy tätä nyt hieman vielä hioa ja pyrkiä saamaan nämä eristetyt verkostot hyvällä tavalla mukaan, koska koko tämä käsite ei välttämättä tarkoita samaa kaikille. Eri kollegat eh, tarkoittavat eh, eri asioita eristettyillä verkosto, verkoilla. Mutta tätä täytyy siis sen vuoksi hioa. Ja sitten ihan lopuksi, hyvät kollegat, eh, me olemme todellakin käsitelleet artiklaa 17 sisävesiliikenne minä uskon, että me olemme saavuttaneet tässä hyvän kompromissin. Mitä me halusimme? Me halusimme varmistaa, että tällä muotoilulla ei tulisi mitään uutta ympäristölainsäädäntöä tai ei rikota myöskään olemassa olevaa tämän tekstin myötä. Ja että tämä teksti olisi yhteensopiva olemassaolon lainsäädännön kanssa. Sen vuoksi me olemme tässä käyttäneet jo olemassa olevia erilaisia lausuntoja ja ottaneet sieltä muotoiluja ihan sanatarkasti. Kun te katselette kompromissiehdotusta, niin tämä äh, Joint Statement for Development of Navigation, tämä, tätä Karla Päis jo aikoinaan koordinaattorimme tuki. Hän on käsitellyt tätä komission kanssa Tonava-maiden ja Tonava-komission kanssa. Ja mielestäni tämä on ihan hyvä pohja, jolle me voimme perustaa oman kompromissimme sen vuoksi, että kaikki aikaisemmatkin ovat, aikaisemminkin ovat tämän jo hyväksyneet. Kollegoiden tarkistukset Eh, joita on esitetty nimenomaan tähän eh, navigaatiostatukseen. Olen niitä hyvin tarkkaan lukenut sen vuoksi, että tämä on tärkeää. Ja olen yrittänyt eh, saada mahdollisimman paljon asioita mukaan tähän kompromissiin. Sen mukaisesti myös, mitä Tonava ministeritason kokouksessa käsiteltiin artikla 17 kohta 3 BA. Siinä me pidämme kiinni jälleen olemassa olevista määritelmistä ja asiakirjoista ja pyrimme olemaan johdonmukaisia siinä. Nämä olivat ne kaikkein kriittisimmät artiklat alun perin ja ne kompromissitarkistukset, joita me, jotka me lupasimme teille ja olemme teille tänään toimittaneet. Odotan mielenkiinnolla keskustelua näistä ja toki olemme ne mahdollisia kysymyksiä varten. Mitä tulee aikatauluun, niin huomenna Meillä on seuraava varjoesittelijöiden kokous ja sitten 12. joulukuuta tapaamme uudelleen varjoesittelijöiden kanssa ja hiomme sitten niitä viimeisimpiä asioita. Ja toivomme, että me oikeassa ajassa, eli 18.12. olemme saaneet valmiiksi niin hyvän asiakirjan, että mahdollisimman moni kollega voisi sitä tukea. Mutta siihen asti me käymme vielä keskusteluita ja meitä ilahduttaa kovasti kollegoiden rakentava tuki. Kiitos. Thank you, Mr. Ertug. Kiitokset, edustaja Ertug. Minulla on puhuja listalla. Oh, Mr. Kramer. Mr. Al-Kadrawi, Mr. Perker, Mr. Bradbourne, Mrs. Ayala, Mr. Dibaka, Mr. Savarama, Mr. De Grandes. Is anybody else? Onko vielä muita? koska mitä enemmän näitä tulee, niin sitä lyhyempi aika teillä on puhua. Sieltä tulee lisää puheenvuoropyyntöjä vielä. Mr. Udias and Mr. Benyon. So you have about... No niin, teillä on noin 10 sekuntia per naama. Puhujia on 14, eli kaksi minuuttia per puhuja. Selvä käynnistämme edustaja Gracias, presidente, y además... Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Yritän pysyä näissä kahdessa minuutissa. Aivan kuten esittelijät jo kertoivat, olemme tehneet hyvin tiivistä työtä. ALDE-ryhmä on ollut täysin valmis kompromisseihin. Olemme jo monet kompromissit saaneet valmiiksikin esittelyiden taholta. Me seuraamme komission esittämää menettelyä. Meille sopivat nämä määräajat. Ja lisäksi olemme vahvistaneet näitä eurooppalaisen lisäarvon käsitettä sekä rajat ylittävyyden prioriteettia ja sitten näitä hallinnointielimiä, joissa on paikallisia alueviranomaiset mukana. Olisi myös tarpeen toteuttaa jo koordinointia kaikilla tasoilla kompromissit, joita tähän mennessä on tehty ja keskustelu, joita olemme käyneet, niin omas, oman ryhmämme taholta olemme päässeet sopimukseen. On kesken vielä tietyt kompromissit, joita olemme tänään saaneet ja siihen on, niihin on vielä tutustuttava tarkemmin, mutta suhtaudumme edelleen myönteisesti. Pidetään kiinni menettelystä ja aikataulusta. Tämä on aloite, joka pitäisi hyväksyä määräajo, aikana ilman lykkäyksiä. Olemme yhtä mieltä siitä, että sisävesiväylät otetaan mukaan. Haluaisin kysyä esittelijöitä, onko heillä jotain kantaa tähän, miten nämä on esitetty. Onko teillä siihen jotain arviointia? Tässä tämä kahdessa minuutissa. Thank you, Mrs. Mr. Kramer. Kiitokset sitten edustaja Kramer. Kiitos. Minäkin kiitän luonnollisesti koordinaattoreita meillähän on ollut tässä tiettyjä ongelmia. Me olisimme halunneet tästä hieman tiukemman. Me haluaisimme, että ekologiset ja taloudelliset kriteerit eh, tarkistetaan. Me tiedämme, että hinnat eivät pidä paikkaansa. Tämä tulee maksamaan ainakin tuplasti ja tulee myös eh, kestämään ainakin kaksi kertaa kauemmin, mutta meillä ei ole aikaa suojella ilmastoa. Eli täytyy katsoa, missä me voisimme eh, saada aikaan nopeammin pienemmällä rahalla hyviä projekteja. Ja sen lisäksi meidän, meillä ei voi olla eri kriteereitä eri asioissa kuitenkin saman asian sisällä. Sitten mitä tulee uudisrakentamiseen. Täällä puhutaan uudisrakentamisesta, mutta esimerkiksi saksankielisessä versiossa sanotaan Ausrüstung, joka tarkoittaa taas sitten sotilaallista varustelua. Toivon mukaan ei kuitenkaan. No, me kuulimme, että puhutte, me kuulimme Karla Päissiä. Hän sanoi, että rahalla ei ole merkitystä. Hän sanoi, että kaikkien jokien täytyy olla käytettävissä. Mutta täytyy huomioida myös raideliikenne. Ja ajatellen esimerkiksi Tonavaa, jos Tonava nyt on niin käytettävissä kuin mitä kaikki sanovat, niin ei, se, se on, sitä ei saada minun mielestäni tällä tavalla rakennettua, koska se ei ole realistista. Ja sen lisäksi, mitä tästä mietinnöstä puuttuu, on meidän tavoitteemme valkoisessa kirjassa 20 prosenttia liikennealalla vuoteen 2020 vähentää päästöjä. Sitten mitä tulee kansallisiin, äh, kansalliseen itsekkyyteen, sehän näkyy ihan selvästi näistä tarkistuksista, koska tässä monilla tarkistuksilla ei ole mitään tekemistä eurooppalaisen raideliikenteen ja ylipäätään liikenneverkkojen kanssa. Tässä täytyy huomioida, että kysymys on äh, rajat ylittävästä toiminnasta. Sitten vielä lisäksi täällä meillä on jo käytäviä, meillä on vaihtoehtoisia reittejä, joista ei täällä puhuta mitään. Savarihan puhui jo esimerkiksi sillasta Tonavan ylitse Romanian ja Bulgarian välillä – ja että siihen pitäisi tulla erillinen esimerkiksi polkupyörätie. Äh, se on erittäin tärkeää. Nämä täytyy ottaa mukaan. Näissä täytyy toimia koordinoidusti, muuten me menetämme hyvin paljon mahdollisuuksia. Savariin mietintöön me saimme tämän vaatimuksemme viime hetkellä. Ja en nyt oikein ymmärrä, että tässä sitten äh, ei näin ole tehdä joten pyytäisin, että ottaisitte esimerkiksi nämä pyöräreitit mukaan. Jotkut jäsenvaltiot ovat oikein erikseen pyytäneet vihreitä ottamaan tämän asian mukaan, mutta ei tämä ole mikään vihreiden oma asia, vaan se kuuluu kaikille. Kiitos. Kaksi minuuttia Elka Dry. Kiitos puhemies. Ihan lyhykäisesti Ensin haluan kiittää molempia esittelijöitä siitä työtavasta, jota he ovat harjoittaneet. He ovat olleet hyvin kärsivällisiä ja ovat sitä kautta pyrkineet tekemään hyviä kompromisseja. Ja äh, tässä on kysymys äh, meidän tavoitteestamme pitää kiinni siitä menettelytavasta, mistä sovimme. Ja täytyy huomioida myös äh, ne marginaat, joita meillä on, ja tulkita ne mahdollisimman laajasti niin, että kollegat eh, voivat eh, auttaa esittelijöitä rakentavilla ehdotuksilla. Ja minusta te olette onnistuneet tässä hienosti. Tiedän, että kaikki kollegat eivät ole täysin tyytyväisiä tähän eh, esitykseen, jotkut ovat jopa pettyneitä, mutta siitä huolimatta minun mielestäni meillä on erittäin hyvä kompromissipaketti edessämme. Toki on tiettyjä kysymyksiä, joista voimme vielä puhua tulevina päivinä. Sekin on hyvä asia, varsinkin mitä tulee sisävesiliikenteeseen. Minusta esittelijät ovat tehneet tässä todella hyvin, hyvän ponnistelun ja ottaneet huomioon sektorin aiheen, mutta samanaikaisesti huomioineet myös ympäristönäkökulmat. Joten toivon, että me tällä tavalla voimme työskennellä edelleen näinä tulevina viikkoina. 18. joulukuutahan meillä on sitten äänestys mutta toivon, että voimme äänestää hyvästä mietinnöstä parlamenttina ja että me sitä kautta otamme uuden askeleen eteenpäin matkalla kohti eurooppalaista liikenneverkkoa, joka tulee nimenomaan olemaan lisäarvo eurooppalaiselle liikenneverkolle. Kiitokset sitten edustaja Pirkker, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minä kiitän myös molempia esittelijöitä hyvin pätevästä ja hyvin yhteistyöhalukkaasta äh, lähestymistavasta. Minulla ottaisin esiin artiklasta viisi tehdyn kompromissin. Tässä on kysymys siitä, että kun rakennetaan ja suunnitellaan, että pitäisi eh, tai täytyy saada kansalaiset siihen mukaan. Jäsenvaltioiden täytyy suunnittelussa huomioida se, että otetaan huomioon paikalliset näkemykset ja seurauksena siitä, jos on niin, että jäsenvaltioiden täytyy huomioida nämä paikalliset asiat, niin silloin täytyy miettiä myös sitä, että silloinhan voidaan tehdä myös vaihtoehtoisia ehdotuksia, yksityiskohtaisia ehdotuksia, kun on kysymys näiden uusien reittien toimeenpanosta. Ja silloin täytyy huomioida, että että tämä on hyvin herkkä asia, kun on kysymys matkailualueista, tiuhaan asutetuista alueista, vuoristoalueista. Ja sen vuoksi minua ilahduttaa, että tarkistus 275, jossa käsitellään tätä ongelmatiikkaa, on otettu mukaan tähän kompromissiin. Mutta kuitenkin vetoaisin, että toinen osa tästä tarkistuksesta, jossa sanotaan, että jäsenvaltiot, mikäli välttämätöntä, kun on kysymys tietyistä rakennustoimenpiteistä, että myös se otettaisiin mukaan tähän kompromissiin, koska sehän olisi se, se looginen seuraamus tämän tarkistuksen alkuosasta ja myös looginen tarkennus. Eli kysymys on siitä, että me saamme tavallaan paikalliset ihmiset hyväksymään nämä suunnitelmat ja että ne eh, eivät eh, ole pahaksi kansalaisille. Joten siis toivon, että te voisitte ottaa tämän tarkistuksen toisen osan mukaan kompromissiin, ei ainoastaan ensimmäistä osaa. Kiitos ja sitten edustaja Bradbourne. Uh, thank you, Chairman. I hope you can... Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti te olitte yhtä suosivainen minun kohdallani kuin herra Kramerin kohdalla siis, mitä aikaan tulee. still got two minutes. Minulla on vielä kaksi minuuttia. Niinhän te sanoitte. Joka tapauksessa haluaisin mitä pariin asiaan. Tässä edustaja Ertogin kommentti toi esiin sen asian, kuinka me yhdistämme, kuten tekstissä suunnitellaan nämä ohjelmat ja tämän hirvittävän tarkistusmäärä, joka meillä on mm, verkkojen Eurooppa-ohjelman suhteen. Tämä on aivan avainkysymys. Ymmärrän kyllä edustaja Etnogin kommentit siitä, että hän, hän haluaisi saattaa asiat samoille linjoille, mutta minä en näe kuitenkaan linkkejä näiden liikenneelementtien välillä ja ehkäpä meidän tulisi tehdä enemmän työtä liittyen teknisiin kysymyksiin siitä, kuinka me toteutamme tämän. Haluaisin myöskin, herra puheenjohtaja, jonkin budjetti rajoituksia, jos otamme viime kuusta herra Van Rompoin huomautukset liittyen budjettiin. Tämän vuoksi olisi erittäin tärkeää, että otamme huomioon sen, onko kaikki tämä realistista. Kun tarkastelemme näitä kompromisseja itseään, monet niistä ovat hyväksyttävissä, mutta näissä on vallalla sellainen tendenssi, kuten tehän tiedätte, hyvä puheenjohtaja, että minä olen aikaisemmassa äm, ohjelmassa itse esittelijänä. Monet näistä kompromisseista ovat jonkinlaisia äm, yhdistelmiä kaikkia kaikille. Ja meidän tulisi olla varovaisia, ettemme vain pyri liittämään kaikkia ajatuksia yhteen ja päädy jonkinlaiseen erittäin laajaan määritelmään siitä, minkä, mitä me haluamme liikenneverkko-ohjelman suhteen saada aikaan. Meidän tulisi olla realistisia, kun pohdimme sitä, kuinka me haluamme näitä eri ohjelmia todellisuudessa saada toteutettua ja toimeenpantua. Ja kuten sanoin, otan huomioon todennäköiset budjetti rajoitukset. Olen erittäin iloinen kommenteista, joita tässä sanottiin liittyen siihen, että meidän tulisi tarjota eurooppalaista lisäarvoa. Tämä on sana, jota heitellään ympärissä hyvin helposti, mutta emme keskity siihen, mitä tällä termillä tarkoitetaan ja tähän keskusteluun liitetään helposti näkökulmia, joissa lisäarvoa voidaan käyttää, mutta hyvin usein kyseessä on ohjelma, joka korvaa toisen sen sijaan, että se olisi lisäarvo-ohjelma. Sitten toinen asia, puheenjohtaja, tämä todellakin liittyy vuosien takaiseen kokemukseen. Täällä on paljon liitteissä kompromissitarkistuksia. Kehottaisin varovaisuuteen, sillä olen seitsemän vuotta sitten tai kahdeksan vuotta sitten käyttänyt vuosia tällaisen tunteja tällaiseen työhön meidän ei tulisi ryhtyä tällaiseen, koska aina kun haluamme tehdä tarkistuksia liitteeseen, päädymme yhdestä liitteestä toiseen ja kierrämme kehää ja muistan, että olen tehnyt viimeisen edellisen ohjelman kohdalla tällaista työtä ja olen hyvin varovainen, kun pyrimme lisäämään tai tekemään tarkistuksia liitteisiin. Tämä ei mielestäni ole realistista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos herra Bradman. Minä äh, olen tässä nyt äh, antelias teille. Olen tässä nyt velkaa Rova Bilbaalla yhden minuutin, jonka joskus hänelle ehkä voin antaa. No niin, sitten De Backers. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä sitä työstä, mitä he ovat tehneet tässä asiassa. Äh, varjoesittelijänä Sefille minusta on erittäin tärkeää, että meillä on läheistä yhteistyötä työtä TEN-TEen välillä ja sen välillä, mitä meidän Connecting Europe Facilityssä puhutaan. Ja että ollaan realistisia myös tämän ehdotuksen suhtoon. En nyt tässä lähde puhumaan kaikista näistä kompromisseista, vaan ottaisin vain yhden erityisen tarkistuksen esille. Nimittäin liitteissä olen kuullut usean eh, ihmisen täällä jo puhumaan siitä, että he suhtautuvat eh, positiivisesti tämän selkeyttämisen suhteen ja se, että tämä lista, koko lista on liitteessä otettu mukaan. Tässä on eh, lista nyt satamista, merisatamista, mutta haluaisin myös sisäsatamat, sisävesiliikenteen satamat mukaan. Ja mielestäni voisi olla hyvä ottaa ne mukaan eh, erillisenä kompromissitarkistuksena. No, mielestäni on tärkeää, että, että saadaan eh, kompromissit artiklasta 17 kohta 3a ja 42. Täytyy huolehtia olemassa olevasta ympäristölainsäädännöstä ja sen noudattamisesta, mutta myös siitä, että nämä kaikki mahdolliset eh, ympäristötutkimukset eivät myöhästytä työtä täytyy myös voida olla joustava. Minusta hieman tuntuu, että tässä on pyritty täyttämään tätä tekstiä kaiken maailman poikkeuksilla, ei ainoastaan teknisillä poikkeuksilla, vaan myös hyvin kansallisilla erityisillä huolenaiheilla. Ja minä varoittaisin tästä, että me emme lähde liikaa muuttamaan ja antamaan tavallaan kansallisten etujen ohittaa eurooppalainen lisäarvo. Kiitos. Thank you, Mr. Backes. One minute. Kiitos. Äh, sitten te puhuitte minuutti 59 sekuntia aika. Upeaa. Hienoa. Seuraavaksi edustaja Ajala. Please. Kaksi minuuttia. Sí, gracias, presidente. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kahta esittelijää tästä yksityiskohtaisesta työstä, jota on tehty kompromissiehdotusten parissa. Haluaisin kiittää erityisesti tästä ehdotuksesta, joka liittyy tarkastuslausukkeeseen, siis kompromissi 57. Siinähän on ensimmäinen kompromissipohja näille prioriteettihankkeille, jotka eri syistä eivät kuitenkaan päässeet vielä tähän tarkastusvaiheeseen. Haluaisin tästä erityisesti kiittää sitten haluaisin kysyä, miksi ei ette ottaneet huomioon tätä yhteen toimivuutta? Minusta tämä voisi olla kiinnostava. Sitten täällä on toinen asia, joka liittyy liitteisiin. Sitä en tietenkään voi hyväksyä. Minulla on vielä toivoa, että kun näen, mitä tänne erityisesti ruotsalaiset olet, onnistuneet saamaan mukaan, joka oli ikään kuin unohtunut, niin toivonpa, että myös eh, tuolla eteläperiferiassa saadaan jotkut asiat vähän pehmenemään, esimerkiksi viikon satamaan liittyvät asiat. Sitten haluaisin kiinnittää huomiota asia, asiaan, joka liittyy liitteeseen 1, 533 Täällä on tällainen maantie osuus, joka haluaa, halutaan ottaa ydinverkostoon. Minun mielestäni metodologiaan ei kuulu se, että mukaan otetaan tällaisia maantiepätkiä, jotka sijaitsevat tuolla alueella tässä harjoituksessa. Haluaisin, että kertoisitte, mistä on kysymys. Täällä on muitakin, jotka haluaisivat mukaan tiettyjä maanteita, mutta meillä on sanottu, että ei se käy niin nyt olisi tärkeää, että tietäisimme, mistä tässä oli kysymys. Sitten lopuksi haluaisin tietää, näissä tarkistuksissa on joitakin kohtia alaviitteineen ja toiset eivät. Ja haluaisin, haluaisin että kertoa sitten, mikä tässä ero on. Kiitoksia. Kiitos. Sitten edustaja Lichtenberger, kaksi minuuttia. Kiitos. Yleisesti ottaen, meillähän oli viime viik- vuonna eurooppalaista eurooppalaisten verkkojen mietintö ja me silloin hyväksyimme sen suurella enemmistöllä. Mutta ne pyrkimykset, mitä siinä oli, nimittäin se, että keskitytään tärkeimpään ja että parannetaan äh, risteysten liikennettä eri liikennevälineiden kesken. Ikävä kyllä tämä ei tässä mietinnössä ole mukana. Otan esiin vain muutaman esimerkin. Jos silloin ja myös nyt projektissa jälleen on puhuttu siitä, että kun on kysymys jostain suurista projekteista, jotka tulevat joka tapauksessa viemään vähintään kaksi kolmasosaa kaikista varoista, jota on koko tälle paketille käytössä. Ja kun sitten luen täältä, että että Münchenistä Zürichiin reitti tulisi olemaan valmis 2020 ja 2020 vasta sähköistetään tämä rata, niin kysynkin, että mistä me täällä oikein puhumme? Ja pyytäisin, vetoaisin kaikkiin. Meidän pitäisi miettiä nyt sitä, että ei lähdetä tässä rakentamaan mitään katedraaleja aavikolle, vaan että tehtäisiin todellisia tällaisia ähm, reittejä todellisten tietojen ja faktojen pohjalta. Ja esimerkiksi äh, liittymä äh, liikenne esimerkiksi Sveitsin tunneleihin ei, ei riitä. Ja siellä olisi kapasiteettia ja on olemassa vanhoja äh, ratojakin, joissa on kapasiteettia, jota voisi käyttää. Tiedän, että minä tässä nyt toistan itseäni, mutta minun on pakko toistaa sen vuoksi, että tässä todellakin rakennetaan katedraaleja aavikolle, joilla ei ole minkäännäköistä järkeä liikenteen kannalta. Ja sitten vielä muutama sana eurovelosta, joka on ihan yhtä tärkeä kuin Herakleonin lentokenttä. Haluaisin sen vuoksi tietää, miksi yksi on otettu mukaan ja toinen ei. Kiitos sitten herra Sarvamaa, kaksi minuuttia. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä tukea herra Erzogin huomioita hänen alkupuheenvuorossaan. Meidän täytyy olla täysin selviä siitä, mitä me tarkoitamme meidän teknisillä termeillä määritelmillä. Artikla 13 saattaa olla itsestään selvä liittyen siihen, mitä eristyneet verkostot ovat artiklan 45 allalla ellei meillä ole nyt johdanto-osassa määritelmiä, olen huolissani siitä, että artiklan 2.1 rautatieverkostot, paitsi eristyneet verkostot, on sellainen kohta, joka tulee määritellä. Meidän täytyy olla aivan tässä selviä, mitä tarkoitamme. Ja kiitoksia puheenjohtaja. Voit tähän tänne edustaa Bilbaalle yhden minuutin puheaikaa. Kiitos, Rova Bilbao saa loppujen lopuksi niin paljon puheaikaa, että voi voi. De Grandes, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Sähkösanoma tyyliin, en halua toistaa tämän Ajalan puheenvuoron allekirjoitan koskien näitä ma- Sitten Bilbao puhuu pikemminkin metodologiasta kuin sisältöistä. Kolmas asia haluaisin kiittää esittelijöitä. Tiedän, että on vaikeaa, erityisesti herra Kumusakosille tehdä tätä työtä. Hän on pyrkinyt olemaan joustava ja lopuksi vielä olen pahoillani siitä, että vaikka olemme tehneet näin paljon työtä ja olen sitäkin kiitollinen ja arvostan sitä, mutta emme vieläkään voi olla tyytyväisiä lopputulokseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Mr. Digandes. Mrs. Sanalova. Kiitokset. Äh, sitten edustaja Saalova. Děkuji, pane předsedo. Äh, já budu mít äh, tři Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin mainita kolme asiaa kolmeen tarkistukseen liittyen. Aivan aluksi haluaisin kiittää kuitenkin molempia esittelijöitä tästä työstä kompromissitarkistusten parissa. Haluaisin erityisesti kiittää artiklasta 3.e. Äh, ähm, e. Tämä määrittelee todellakin eurooppalaisen lisäarvon ja sen, mitä sille tulisi tarkoittaa. Tämä on erittäin tärkeää. Ja sitten artikla 17 tässä erityisesti arvostan ponnistuksia, joka varjoesittelijöillä on ollut. Meidän tulee olla johdonmukaisia ja pitäytyä nykyisessä lainsäädännössä, mitä tulee biodiversiteettikysymyksiin ja ympäristön suojeluun, eikä lähteä subjektiivisiin arviointeihin. Tämä olisi hyvin valitettavaa. Ja sitten artikla 57 kompromissi tässä uskon, että tulen esittämään hyväksyttävimmän ähm, rajat ylittäviä projekteja äh, koskevan muotoilu, joka olisi alunperäisessä liikenneverkossa ollut mukana. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos myös äh, esittelijälle, esittelijöille, jotka ovat tehneet hyvin tarkkaa työtä ja hyvin loogisia päätöksiä. Teneissä hän on tässä, minusta Teneille ollaan annettu tavallaan uusia mahdollisuuksia, eli verkosto, jossa on nämä tietyt yhteyskohdat. Eli meillä on, on, on ydinverkosto ja sitten mukana esimerkiksi nämä ydinsatamat, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ja kuten täällä on puhuttu, tässä on kysymys eurooppalaisesta lisäarvosta. Ja pohjana on liikennesuunnittelu. Eli kun halutaan tehdä näitä reittejä, niin siihen tarvitaan toki tilaa. Ja täytyy huolehtia esimerkiksi pohjoinen, etelä, liittymissä. Siellä on äh, suuria äh, vesistöjä ylitettävinä, vuoristoja, joihin tarvitaan äh, tunneleita. Mutta rinnakkain täytyy huomioida luonnollisesti siitä, että tästä ei tule liikaa kuormitusta tulevaisuudessa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana tulee 20 prosenttia lisää rahtikuljetuksia. Samanaikaisesti haluamme vähentää 20 prosentilla päästöjä ja myös melusaaste täytyy huomioida. Joten ei tässä nyt ole kysymys vain Rotterdam ja rautatiet. Ja sanotaan, että tässä on kysymys hyvinvoinnista pelkästään ja vauraudesta. Ei meidän täytyy huolehtia pohjoinen, etelä, itä, länsi ja kaikki nämä mahdollisuudet, mitä meillä on, mennäänkö Hampurin vai Rostokin vai Dantsikin kautta esimerkiksi Skandinavian maihin. Tällaisilla asioilla on suuri merkitys. Olen kiitollinen siitä, että nämä merten moottoritiet on otettu mukaan ja että me saamme todellakin hyvän verkon. Oikeastaan meiltä puuttuu vain rahat ja sehän nyt sitten onkin ratkaisevin asia, kun me lähdemme neuvottelemaan budjetista. I, I can see my... Mm, Michael, vaikuttaa siltä, että Rova Päis tulee olemaan meidän joukossamme kauan. Sitten edustaja Ujias. Grazie, presidente. Io vorrei... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä ja varjoesittelijöitä, joihin Bilbao kuuluu. Haluaisin kiittää teitä tästä työstä. Mielestäni ehdotus on nyt tasapainoinen Siinä on otettu mukaan ne tarkistukset, jotka sopivat yhteen tähän menettelyyn, joka on valittu. Ja tämä ei ollut mitenkään helppo harjoitus. Varmasti kaikki me olisimme halunneet mukaan kaikki alueet ja kaikki mahdolliset infrastruktuurit, mutta sitten siitä olisi tullut liian niin me kaikki tietenkin pyrimme edistämään yhteistä etua – Tämä on merkittävä ehdotus. Se on kokonaisuus, joka osoittaa, että voimme olla tyytyväisiä näihin tarke- tähän tarkistusten hyväksymiseen. Ne tulevat nyt osaksi tätä kokonaisuutta. Edelleen ollaan voitu parantaa ehdotusta, koska järjest- järjestelmään tulee mukaan tietyt saaret, Kreta, Sardinia, Heraklion, Kaljarin satama ja lentokenttä. Tässä mielessä haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni ja tuen tätä ehdotusta. Thank you, Mr. Jassan. Mr. Benny. Kiitokset. Äh, sitten Mr. Benny. Yes, I shouldn't take that long. Um, Minulla ei varmaan kauan aikaa aivan aluksi. Minulla on ehdotuksia liittyen nä- esitykseen liittyen näihin turvallisuuskysymyksiin. En tiedä, mistä tämä 10 metriä tulee. Puheenjohtajalla on varmaankin teknistä tietoa tähän liittyen. Öm, operatiivisia vaikeuksia on, mutta minä en vieläkään tiedä, mitä tällä tarkoitetaan. Te voisitte ehkä löytää meille enemmän tietoa tästä ja antaa se meille sitten myöhemmin. Toinen asia liittyy RTMSn tuen täysin RTMSn käyttöä. Meillä tulisi olla joustoa, joka tekisi mahdolliseksi sen, että kansallisissa ohjelmissa käytettäisiin RTMS, kunhan tämä olisi suhteellista, mm, kohtuullista niin, että jos meillä on kansallinen ohjelma, jota tulisi suuresti muuttaa, meillä tulisi olla mahdollisuutta joustoon. Kolmannekseen minulla on ongelmia artiklan 49 tekstin kanssa. Tässä puhutaan siitä, että käytävät pitäisi ydinverkkoihin liittyä. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako tämä sitä, että jos on olemassa äm, rautatien rahti äh, käytävä, joka vie oikeaan paikkaan, mutta kymmenen kilometriä puuttuu, tarkoittaako tämä sitä, että tämä verkko tulee rakentaa uudelleen? Jos tämä tulkitaan kirjaimellisesti, valtavasti investointeja saattaisi joutua hukkaan. Jos katsomme tekstiä sellaisena kuin se nyt on, se näyttäisi vaativan melko tyhmän tyyppisiä uudelleen linjauksia, mutta ehkä tämä tarkoittaa jotakin ihan muuta, mutta siltä se nyt kuitenkin näyttää. Voisimmeko me nyt muotoilla tämä niin, että tämä ainakin näyttäisi järkevältä ehdotukselta? Thank you. Just to answer your question. Kiitos vastauksena kysymykseenne tämä on rautatiekysymys, niin sen vuoksi minun pitäisi tietää vastaus. Kysymys äh, on äh, tämän äh, junan lopun ja reunan välinen mm, tavallaan sivun välinen äm, mm, välimatka, tämä 10 metriä, niin että junat eivät koske toisiansa. Minä itse haluaisin kiittää esittelijöitä. He ovat työskennelleet kovasti ja raportoineet minulle edistysaskelista. Minä olen itse myös varjoesittelijä. Minä tiedän, että meillä on vielä muutama kokous aikataulutettuna ennen äänestystä. Ja olen vakuuttunut siitä, että me saamme äänestyslistan, joka olisi käsiteltävissä. Ja palaan siihen, mitä alussakin sanoin, herra Bradburn ja Lichtenberger olivat oikeassa, kun he ottivat asian esiin. Minä muistan ensimmäisen TENTI-äänestyksen 90-luvun alussa. Se oli varsinainen joulupukin lahjatoivelista. Se oli, kaikki esittivät toiveensa. Ja onko nyt vaarana, että me saamme jälleen tällaisen toivelistan? Kyllä. Ja sitä me haluamme tässä välttää. Ja minä tarvitsen teidän apuanne siinä. Me olemme sopineet eh, metodologiasta, me tiedämme millä tavalla me toimimme, jos asia sisä sopii tähän metodologiaan, niin silloin esittelijät ottavat mukaan tämän eh, kompromissin. Jos se ei sovi siihen, niin silloin minusta ihan oikeutetusti he sanoivat myös, että sen ei tulisi olla mukana, eikä sitä pitäisi äänestää. Tai jos kompromissi eh, voittaa, niin silloin niiden täytyisi raueta näiden No niin, edustaja Bilva, te saatte vielä yhden minuutin. Minä unohdin, että te olette varjoesittelijä ja nappasin teiltä sen minuutin pois. Saatte yhden ylimääräisen minuutin, olkaa hyvä. Le prometo, presidente. Puheenjohtaja lupaan, etten, ettei ole tärkeää se, kuinka kauan puhua, vai mitä sanan. Halusin vain sanoa vielä, että en ymmärtänyt Luis de Grandisin puheenvuoroa, koska ymmärrän kyllä, eh, olen yhtä mieltä esittelyiden kanssa. Ryhmässä me olemme neljässä kokouksessa keskustelleet menettelyistä, määräajoista, lisäarvosta ja uudesta Euroopan tason hallinnoinnista ja ponnistuksia, joiden mukaan pidettäisikin määräajoista ja tehtäisiin kunnollinen ehdotus. Kaikki se, mitä minä sanoin omassa puheenvuorossani kahden minuutin aikana, pitää yhtä sen kanssa, mitä olemme kokouksissa sopineet ja mihin kompromisseihin kollegoiden kanssa on päästy. Kiitoksia. Selvä. Haluatteko tai De Grandes vastata? Teitä mainittiin, teillä on oikeus vastata. Saatte itse valita. Kiitos. No Kiitän eh, Rauha eh, ja kunnioitan rouva Bilbaota, enkä nyt aio hänen kanssaan ryhtyä riitoihin. Mutta sanonpa vain espanjalaisen sananlaskun, ei sen parempaa kiilaa ole kuin se, joka on samasta puusta tehty. There was a Spanish proverb there, but unfortunately the... Tämä eh, oli espanjalaisten ongelma nähtävästi. Onneksi englannin tulkit eivät ymmärtäneet sitä, että ehkä vasta joskus voitte selittää tämän minulle. Viimeksi kun eh, minä käytin englantilaista sananlaskua, niin tulkit läksyttivät minua pahanpohjaisesti. No niin, komissio, olkaapa hyvä. 30 sekuntia. That you don't get used to that, olla varovaiset, että totu tähän puheenjohtajan, mutta olen hyvin lyhyt sanainen. Kiittäisin esittelijöitä tässä työstä ja ähm, haluaisin vahvistaa sen, että komissio on valmis ähm, tekemään tätä teknistä työtä, johon viitattiin äh, tulevissa ähm, kokouksissa 18. joulukuuta. Kiitos äh, esittelijät. Να ξεκινήσω λέγοντας το Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että nämä kompromissiehdotukset ovat juuri sitä, mitä otsikko antaa ymmärtää, siis kompromisseja. Toisin sanoen, ne eivät voi sataprosenttisesti tyydyttää ketään, koska silloinhan ne eivät olisi kompromisseja. Näin olemme tehneet työtä tässä valiokunnassa niissä asioissa erityisesti, missä olemme päätöksiä tehneet. Ja niin teemme tässäkin, tässäkin te- tekstissä. Eri kannat on otettu huomioon ja olemme tehneet parhaamme, jotta voisimme ottaa huomioon eri laiset legitiimit huolet, mutta ne tietenkin on saatava sopimaan sovittuun menettelytapaan. Jos joku nyt on sataprosenttisesti tyytyväinen, niin me olemme esittelijöinä, varjoesittelijöinä epäonnistuneet työssämme. Mitä sitten tulee niin tämä ei ole oikeastaan mikään ainoastaan, tämä pyöräily ei ole mitenkään vihreiden etuoikeus, se on yhä e, suositumpi liikennemuoto, eikä se kuulu millekään poliittiselle ryhmälle. pyörä on kuitenkin liikennemuoto, joka on hauskaa ja urheilullista ja vain toissijaisesti polkupyöräily toimii yleisesti ottaen liikennevälineenä. Haluaisin pyytää, että kaikki saksalaiset kollegat tulevat Heraklioniin käyttäen lentokenttää ja tulkaapa pyöräilemään Kreetalle. No niin, sitten tästä verkostosta, eli pyöräverkostosta haluaisin sanoa seuraavaa. Olemme ottaneet huomioon sen, että verkoston tasolla on parannettava turvallisuutta – huomioiden risteykset, jossa on pyöräteitä. Kaikki varmastikin ymmärtävät, että näinä aikoina on hyvin vaikea muuttaa maantiekarttoja niin, että sinne lisättäisiin pyöräteitä TNT-verkkoihin. Ei tämä tarkoita, että me vastustaisimme pyöräilyä mitenkään liikennemuotona, vaan olemme sitä mieltä, että kyllä pääsisimme paljon pidemmälle kuin mihin tämä teksti oikeastaan johtaa. Tämä liittyy myös rahoitukseen. Jos kaikille sopii se, että vaarana voi olla se, että saamme rajoitettua rahoitusta, niin onhan aika omituista, että sitten ryhdytään lisäämään vielä lisää työmaita. Mehän tiedämme, ettei rahoitusta tulla saamaan. Voimme varmastikin mennä tässä eteenpäin aivan hyvässä uskossa. Meillä on nyt lainsäädännöllinen teksti, ei vo, voisimme äh, antaa lainsäädäntöä, joka koskisi ainoastaan pyörä, pyöräteitä. Ja siinä tapauksessa voisimme sitten ottaa kaikkein kunnianhimoisimmatkin tavoitteet mukaan. On muistettava myös, että vuonna 2013 Euroopan laajuisia verkostoja tarkistetaan, joten tuolloin kyllä voimme nähdä, millaisia seurauksia on näillä suuntaviivoilla, joista nyt puhumme. Ja tuolloin keskustelu voidaan varmasti avata uudelleen, mutta olen sitä mieltä, että tällä, tässä vaiheessa emme voi ajatella pyöräteiden mukaan ottamista verkostoon. Sitten tarkastus 175 keskustelin, ja kuuntelin tämä keskustelu tarkkaan, niin on todellakin katsottava, mitä nämä pienet muutokset ovat, joita olisi tehtävä niin, että voisimme katsoa myös teidän huolenne, kun nyt katsot, kyseessä oli siis tar- tarkistus 275, tällaisena sitä ei voida ottaa ei voida aivan identtisesti sitä ottaa mukaan, mutta eiköhän tämä, tähän ratkaisu löydy. Ja Bradburnin logiikasta olen kyllä yhtä mieltä. Meidän on oltava tiukkoja, koska meidän on muistettava tavoitteemme. Keskusteluissa olemme voineet käydä pohjia myöten eri asiat läpi ja oikein hyvällä tahdolla me itse esittelijänä, varjoesittelijänä olemme nyt joutuneet taipumaan tietyissä kohdissa, tärkeimmissä asioissa olemme varmastikin tärkeimmissä asioissa käyneet kaikki asiat läpi. Mitä nyt tulee näihin toissijaisempiin huoliin, niin olemme täällä juuri niistä keskustelemassa ja pyrimme löytämään kompromisseja niihin. Tärkeimpien satamien luettelosta sitten se pitäisi ottaa todellakin mukaan tekstiin. Sitä ollaan nyt laatimassa. Haluaisin lopuksi sanoa, että kompromissi on juuri tätä. Se on kompromissi ja uskon, että kaikkien kollegoiden pitäisi muistaa tämä niin, että voisimme saada aikaan mahdollisimman hyvän tekstin. Alustuksessani puhuin erilaisista tarkistuksista ja kompromissiehdotuksista. Tarkoituksena oli osoittaa teille, kuinka mittavia ponnistuksia olemme tehneet. Meillä on muutama päivä jäljellä ja toivonpa, että teidän panoksenne avulla saamme aikaan erittäin hyvän tekstin. Kiitoksia. Edustaja Ertu. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset kollegoille heidän osallisuudestaan. Haluaisin ihan vain nopeasti vetää yhteen kaiken sen, mitä te otitte täällä esiin ja mitä me sillä tulemme tekemään. Kollega Pirker, puhuitte tarkistuksesta 257. Me tulemme puhumaan tästä vielä keskenämme ja kerromme, mihinkä tulokseen pääsemme. Sitten täällä yksi kollega puhui satamista No siihen tulikin jo vastaus, mutta haluaisin lisätä siihen, että meidän tavoitteenamme on saada aikaan selkeyttä niin, että maat, kuten esimerkiksi Alankomaat ja Belgia, on vaikea tietää, mitkä satamat ovat mitäkin. Ja sen vuoksi me pyrimme ottamaan luettelot, jossa ei ole kysymys ainoastaan satamista, vaan myös lentokoneista ja rautatieasemista. Kollega Ajala Sender puhui en oikein ymmärtänyt, mistä hän oikein puhui. Hän puhui niin valtavan nopeasti. Ehkä me voimme käsitellä tätä kahden kesken. Mutta hän puhui interoperabilisuudesta rautateissa. Tämä on siis artikla 12 ja pari muuta artiklaa. Tästä me tulemme puhumaan vielä varjoesittelijöiden kanssa huomenna ja varmasti päädymme lopputulokseen, joka on hänellekin tyydyttävä. Emme siis ole tässä päässeet vielä loppuun. Ja mitä tulee liitteisiin, niin eh, ihan samansuuntaisesti meidän liitteemme on vain indikatiivinen, eli vain selkeyden vuoksi, eikä millään muotoa ole tarkoitus eh, puuttua Connecting Facilityn eh, toimivaltuuksiin. Kollega Lichtenberger puhui näistä, tästä, tavallaan tästä syöttöliikenteestä. No, minä tulen tätä vielä käsittelemään komission kanssa ja kysymään, että mistä tässä on kysymys. Sitten eurovelo, eurovelo siihen te saitte jo vastauksen. Kollega Savisar ot, sanoin, puhui myös siitä. Johdanto-osan kappale ja teksti luonnollisesti me olemme tässä keskittyneet eh, tähän tekstiin ja olemme halunneet päästä eteenpäin, mutta toki me sopeutamme vielä johdanto-osan kappaletta ja itse varsinaista tekstiä keskenänsä. Ja sitten vielä lopuksi te puhuitte synkronisoinnista eh, nimenomaan eh, näiden käytävien ja näiden ydinkäytävien synkronisoinnista pyrimme löytämään tähän myös paremman muotoilun ja miltä tämä synkronisointi tulee näyttämään. Me olemme tätä vasta tässä muotoilemassa. Ja sitten vielä lopuksi, hyvät kollegat, kiitän puheenjohtaja Simpsonia hänen puheenvuorostaan ja pyydänkin ymmärtämystä teiltä kaikilta siitä, että ei saa olla mitään tällaisia kansallisia, paikallisia toivelistoja. Tiedän, että houkut, houkutus on kova ja poliittinen paine paikan päällä on kova, mutta me olemme tässä kuitenkin nyt joustaneet hyvin paljon ja olemme yrittäneet mahdollisimman paljon toteuttamaan, mutta tavoitteena täytyy olla se, että me saamme aikaan eurooppalaista lainsäädäntöä. Ja sen suuntaisesti me toimimme, emmekä me, eh, herra Simpson, eh, tule hyväksymään sitä, että tästä tulee tällainen joululahjatoivelista. Me pidämme tästä tiukasti eh, kiinni. Mutta seuraavan kahden viikon ajan olemme toki käytettävissä ne koko ajan. Kiitokset edustaja Ertog Well, can you talk, talk to each other? Talk to each... Puhukaa keskenänne. Always important. Kaikki on aina todella tärkeää. TRAN-valiokunta äänestää 18. joulukuuta muistutukseksi ja tammikuun istunnossa sitten. Mutta nähtävästi, mutta joka tapauksessa 18. joulukuuta valiokunnassa. Toistan kiitokseni varjoesittelijöille ja esittelijöille siitä, että he ovat eh, johdattaneet meidät tämän lävitse. Kiitokset. Seuraava asia esityslistalla on 2011 yleinen talousarvio, pääluokka kolme. luonnossa. Eh, edustaja Durand, olkaa hyvä. Si, monsieur le président. Eh, rapidement. Niin, puheenjohtaja. Okay. Isabel, ennen kuin aloitat, eh, jos ihmiset täältä lähtevät, niin voisitteko te eh, lähteä hiljaa, ja jos te täällä keskustelette, niin tehkääpä se tuolla salin ulkopuolella. Työjärjestys. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en halua hidastella tässä, mutta olisiko hyödyllistä kollegoille, jotka haluavat osallistua työhön, sillä siis äh, tietenkin tässä vastuuvapausmenettelyssä, komission vastuuvapausmenettelyssä olisi synergioita. Voisimmeko me ottaa ähm, tämän käsittelyyn sen jälkeen, kun ja esittelevät asian? Tämä olisi ehkä hyödyllistä. Minulle tämä sopii. Sopiiko se muille? Sopiiko tämä sinulle virastoista? että hoidetaan tämä tällaisena yhteiskeskusteluna. Sopiiko tämä teille? Selvä. Isabel, aloita budjetista ja sitten sen jälkeen Chesin virastoista. Je suis très heureuse. Euh, je vous présente rapidement olen oikein hyvällä päällä ja esittelenkin tämän nopeasti. Kyseessä on siis vastuvapaus äh, vuodelle 2011 koko puolelle. Haluaisin kiittää sihteeristöä siitä, kuinka nopeasti he ovat tehneet tarvittavat toimet. Haluaisin nyt vain tuoda esille muutaman asian tästä lausunnosta. Olette varmasti lukeneet sen. Sitten budjettivalikunnassahan puhutaan paljon sitoumuksien ja määrärahojen äh, maksujen suhteesta haluaisin muistuttaa kohdista viisi käyttöaste 100 prosenttia sitoumuksia ja 98 prosenttia maksoi. Tämä on erittäin kiinnostava tieto. Mutta tässä päätöslausumassa ehdotetaan, että jäsenvaltiot takaisivat riittävän rahoituksen omista kansallisista budjeteista niin, että voitaisiin pitää kiinni näistä Euroopan unionin sitoumuksista. Tässä mielessä olemme siis Euroopan parlamentti ja kansalliset budjetit ovat toisensa linkitetty. Sitten olen pahoillani siitä, että mitään yksityiskohtaista tietoa ei ole annettu määrärahojen käytöstä vuodelta 2011, mitä tulee liikenteen turvallisuuteen. Tämä on kuitenkin keskeinen kohta ja minun on, minun on ihmeteltävä sitä, miksi emme ole saaneet tästä tietoa. Kolmas asia, jonka haluan tuoda esille, koskee sitä, että käyttöaste oli hyvin korkea kestävän matkailun, matkailun osalta komissiolla aikanaan tästä Muuten on tärkeää, että tehtäisiin monivuotinen ohjelma kestävää matkailua varten. Uskonpa, että alalla on paljon odotuksia tähän suuntaan ja, ja tässä muistutuksena komissiolle, että sitä voitaisiin kehitellä ja ehdottaa todella monivuotista kestävämmän matkailun ohjelmaa Euroopan varten. Lopuksi ehdotan, että myönnetään vastuuvapauskomissiolle tästä yleisestä talousarviosta huomioida nämä huomiot, jotka olen kirjallisesti antanut ja nämä, mitkä nyt suullisesti juuri kerroin. Ja sitten edustaja Meissner virastoista. Kiitos. Niin, koska minä olen Duronin varjoesittelijä, niin puhunko siitä ensin ja sitten sen jälkeen virastoista, sopiiko näin? Eli Duranille minun täytyy sanoa, että olen samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi täysin. Ja haluaisin painottaa kahta asiaa. Ensinnäkin yksi minusta on hyvä, että jäsenvaltioihin on vedottu TEN-T-verkkojen kautta niin, että olisi kansallista rahoitusta. Se on keskitetysti hyvin tärkeää ja tästä me taistelemme SEFin yhteydessä myös. Ja mitä tulee kaukoliikenteeseen, tämä koskee, me haluamme tästä tällaisen monivuotisen ohjelman. Nämä ovat ne asiat, jotka minä halusin ottaa tästä esiin. Sitten me tulee virastoihin, jos minä aloitan EMSasta. EMSan kohdalla Ensinnäkin meidän pitää antaa tästä vapaus. Se, mikä minua hämmästytti, oli se, että EMSallahan on ollut hyvin paljon tärkeitä tehtäviä. Noin 5 prosenttia kuitenkaan viroista ei ole täytetty. Eli 208 virkaa heillä on ja alle 200 niistä on täytetty, joten mistä tämä johtuu? Minusta pitäisi huolehtia siitä, että ainakin kaikki virat täytetään. Ja sitten tulevaisuudelle on erittäin tärkeää, varsinkin jos EMSalla on, EMSA saa vielä lisää tehtäviä, että myös rahoitus on sitten sen mukaista. Ja sen lisäksi minusta on tärkeää, sen vuoksi minä otin tämän mukaankin eh, kirjallisesti sen, että eh, olisi tällainen monivuotinen ohjelma merien saastumista kohtaan ja siihen varat. Tämä EMSasta. Sitten EASasta voin aloittaa siitä, että yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että myönnämme vastuuvapauden ja tässä täytyy huomioida se, että EASA äh, otettiin esiin äh, tilintarkastustuomioistuimen raportissa liittyen äh, työntekijöiden eturistiriitoihin, koska siellä ei ole kunnollista käytän, kunnollisia käytännössääntöjä. Eihän se sovi, että joku ensin työskentelee Airbusilla ja sitten siirtyy EASalle ja sitten siellä pitäisi hänen sitten arvioida Airbusseja. Näin ei käy. Ja EASA oli tältä osin kaikkein huonoin tässä arvioinnissa. Hyvä on se, että he ovat hyvin nopeasti reagoineet ja sanoneet, että nyt heillä on käytännössäännöt. He aikovat myös kouluttaa henkilökuntaa ja johtajat ovat jo antaneet vuosittaisen omistus- ja, ja intressijulistuksensa. Eli siis ollaan tehty paljon uudistuksia ja EASA, ihan kuten EMSA on tärkeää meriturvallisuudelle, niin EASA sitten taas siivililentoilulle. Sitten seuraavaksi rautatievirasto. Ihan kuten viimeksikin, tämä on tämä kaikkein monimutkaisin, mitä tulee virastojen arviointiin. Muistan, että jo viime vuonna me epäilimme sitä, annammeko vastuuvapauden vai emme, varsinkin eh, liittyen liittyen varojen siirtoon aikaisimmilta vuosilta. No, selkeitä parannuksia on kuitenkin nähtävissä, mutta tilanne ei vieläkään ole hyvä. Ja olen paneutunut tähän ja ehkäpä meidän pitäisi näyttää tässä hieman keltaista korttia. Komissio haluaa nyt tehdä sellaisen ehdotuksen, että tämän viraston roolia vahvistettaisiin. Luonnollisesti rautatievarasto on ollut hyvin tärkeä ja se on keskiössä, kun luodaan eurooppalaista rautatietilaa, mutta ja sen vuoksi meidän tulisi sille myöntää vastuuvapaus, mutta meidän täytyy kuitenkin jatkossa seurata tarkoin koko tätä budjettimenettelyä, että näin ei voida jatkaa vaikkakin tilanne on parantunut. Ja sitten vielä viimeisenä Cesar, yhteisyritys, ihan lyhykäisesti. Tämä on tärkeä Euroopan ilmatilan hallinnalle ja koko Euroopan ilmatilalle. Ja siellä on 39 virkaa, mutta vain 34 niistä viroista on täytetty, eli 10 prosenttia on täyttämättä ja mistä tässä nyt on kysymys? Onko tässä kysymys siitä, että jäsenvaltiot eivät ole saaneet omaa osuuttaan käyntiin ja sen vuoksi ei ole tarpeeksi työtä ja siksi ei ole palkattu ihmisiä? Mistä on kysymys? Tai jos sitten niin on, että nämä virrat ovat turhia, niin sinähän me voimme säästää rahaa ottaa tämän asian pois budjetista. Mutta ilmatila on tärkeä asia ja sen vuoksi haluan tietää, miksi 10 prosenttia viroista ei ole täytettynä. Mutta muilta osin asiat on ihan kunnossa, joten täytyy sanoa, että näiden virast, nämä virastot ovat hoitaneet hommansa kunnolla ja minusta vastuuvapaus pitäisi myös myöntää Cesarille. Kiitos Jesin. Jos nyt ymmärsin oikein, niin Cesarin kohdalla meinasit näyttää keltaista korttia, mutta et kuitenkaan antanut, mutta rautatievirastolle heiluttelet korttia, näinkö on? Herra Rikeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen varjoesittelijän puolesta. Hän on Michel Dantin tällä hetkellä. Hän on esittelijänä äh, YMP-budjetissa ja hän on melko äh, estynyt nyt tulemaan paikalle. Mitä tulee komission vastuuvapauden myöntämiseen, varjoesittelijä esittelijä haluaisi tukea vastuuvapauden myyntämistä tilintarkastustuomioistuimen tarkistuksien mukaan. Äm, epäsäännönmukaisuudet ovat sen tyyppisiä, joissa komissio ei ole havainnut puutteita hyödyn saajien, tuen saajien kohdalla. Tässä RTETn e keskustelussa tämä kohta on otettu huomioon ja me olemme sitä mieltä, että tämän tyyppistä epäsäännönmukaisuutta RTTn kohdalla emme voi hyväksyä tällaisina aikoina, jolloin kaikki sentit täytyy laskea sitten Roaduranin kohdalla. EMSAn kohdalla toiminta on kaikkein parasta meidän Meillä on kentällä ihmisiä, jotka käytävät raponoiden budjetin varoja erittäin tehokkaasti. Ja kun pyydetään jäsenmaita tarjoamaan kansallisesta budjetista riittävää rahoitusta, ja jos ajattelemme seuraavia monivuotoisen rahoituskehyksen neuvotteluja, jotka tulevat nyt olemaan hitaat, eli me, me anna eh, IMSalle riittäviä eh, rahoituksia, me emme saa tarpeeksi rahoitusta, jotta voisimme taata ohjelmien toteutumisen joka tapauksessa yhteenvetona vetona tukisimme nyt komission vastuuvapauden myöntämistä. Toisekseen sitten virastojen vastuuvapauden myöntäminen varjoseteliä haluaisi aluksi kiittää esittelijää tästä eri mietinnössä koskevat eri virastojen vastuuvapauden myöntämistä. EBP tukisi vastuuvapauden myöntämistä kaikille virastoille, sillä kaikki niistä ovat olleet luotettavia. Me halusimme kuitenkin käyttää tätä tilaisuutta hyväksemme. Ja haluaisin muistuttaa, että jos haluamme, ähm, kuten EMSAn kohdalla, voida luottaa näiden virastojen äh, kompetenssiin, vaikuttaa siltä, että äh, nyt tulevan mahdollisen neljännen rautatiepaketin kohdalla meidän täytyy rautatieviraston kohdalla äh, tarkastella tilannetta äh, virastolla täytyy olla riittävä henkilöstö, jotta se voi toteuttaa tehtäviään. Henkilöstö tekee työtä kansallisella tasolla ja usein yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa. Ja tässä yhteistyö on usein vaikea. Haluaisin lisätä tässä Roa Meissnerille. Joka vuosi me näytämme äh, virastolla keltaista korttia. Tunnen tämän tilanteen erittäin hyvin, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa teistä siitä, että äh, meillä on vuosittaisen budjettien toteuttamisessa mm, eroa. Olemme saavuttaneet enemmän tai vähemmän nyt tämä olemassa olen eron ja nyt neljännen rautatiepaketin kynnyksellä meidän tulisi entuudestaan enää vaikeuttaa tilannetta kokonaisuudessaan tilanne on parantunut. Sisarin liittyen äh, otamme huomioon kaikki tilintarkastustuomioistuimen huomiot. Äh, ei vaikuta siltä, että olisi mitään syytä olla myöntämättä vastuuvapautta. Äh, suurimma, suurimmassa osassa virastoja tilanne on sellainen, että läpinäkyvyyttä ei ole ollut tarpeeksi ja pyytäisimme, että ne seuraisivat tilintarkastustuomioistuimen antamia suosituksia tässä asiassa. Tämä oli siis varjoisteemme herra Dantanin yhteenveto. Hän suosittelisi kaikille virastoille myönnettä antava vastuuvapauden myöntämistä. Kiitoksia. Sitten edustaja Ajala. También excusar a nuestra ponente en la sombra. Niin, haluaisin kiittää varjoesittelijää. budjettikysymysten lisäksi hänellä on munkin agenda. Olemme yhtä mieltä periaatteessa aloitteessa siitä, että vastuuvapaus myönnetään liikenteen osalta vuodeksi 2011 Duranin ja, ja Meisnerin mietinnöstä haluaisimme vielä vähän tarkennusta. Esimerkiksi Marko Puolosta voitaisiin ehkä tehdä tarkistus, että toivomme, että tulevaisuudesta ongelmat äh, ratkaistaisiin äh, uudessa äh, verkosto-ohjelmassa. Sitten Cesar-tiedoista Meisnerin tekstissä voisimme ehkä kommentoida jotakin, joka on Duranin ähm, lausunnossa kohdassa numero neljä, koska sehän liittyy näihin laskemismenettelyihin Sitten EASan virastosta Kaikista virastoista käsiteltiin tätä eturistiriitakysymystä Gerbrandin kokoomuun mietinnössä, jossa olen varjoesittelijän näkyy tämä tarve saada käytännön säännöt. EASan osalta sanottiin, että kun kyseessä on arkaluontoinen lento, liikenneturvallisuuskysymys, niin se oli kiireellisempi, mutta itse asiassa kaikkien virastojen olisi siis sovellettava tällaista eettistä käytännössäännöstöä selkkausten ratkaisemiseksi. On hyvä, että tässä on kunnolla käytetty matkailubudjetti. Olisi hyvä, että voitaisiin vielä rautatieviraston osalta parantaa tilannetta. Toivoisimme, että niin kuin tässä uusissa ehdotuksissa nyt todetaan, niin ratkaistaisiin mahdollisimman pian rautatieviraston henkilöstöongelma ja sitten Euroopan verkostojen osalta kapasiteetista olen tyytyväinen, ottaen huomioon tulevat tehtävät, joita sille annetaan olisi tärkeää, että tulevissa rahoituskehyksissä sille annettaisiin riittävästi rahoitusta. Kiitoksia. Uh, thank you, Chairman. Well, um, I do hate to bring to an end this all Kiitoksia puheenjohtaja. On ikävää, että minä haluan, minun täytyy nyt olla negatiivisempi, mutta yleisesti ottaen haluaisin aivan aluksi tehdä erään huomion. Kukaan ei vaikuta mainitsemaan tätä asiaa tai edes vaikuta lukeneen tätä asiaa. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa viime vuoden talousarvion toimeenpanosta jälleen kerran 18 kerran äm, ei ole voitu antaa tarkastuslausumaa ja ellei nyt mikään muu, niin tämä herättää kysymyksiä erityisesti liittyen elementteihin, joita me täällä käsittelemme. Minun täytyy sanoa puheenjohtaja, että no on hyvä sanoa, että määrällisin termein äh, tilintarkastustoimistoimen äh, mukaan asiat ovat hienosti, mutta entäs sitten laadullisin termein kun minä tässä katson, niin energia- ja aluepolitiikka on liitetty liikennepolitiikkaan. Ja minua hämmästyttää se, että kun katsotaan tilin tarkastuksen äm, aiheena olleita maksuja, niin 58 oli tämä virhetaso. Tämähän on aivan järkyttävä. Vuosi toisensa jälkeen me istumme täällä ja kritisoimme ja kritisoimme ja arvostelemme tätä, mutta lopulta kuitenkin kaiken jälkeen päätämme, että myönnämme vastuuvapauden. Vapauden. Tämä on järkyttävää. Tämä erityisesti koskee virastoja. Olen hyvin paljon samaa mieltä äh, edustaja Meissnerin kanssa sekä ESN että ERAn äh, suhteen. Minä olen sitä mieltä, että en edes haluaisi antaa keltaista korttia. Olemme keltaisia kortteja antaneet jo pitkän aikaa. Nyt meidän pitäisi näyttää punaista korttia. Sille olisi aika. Minä muistan, minulla ei ole mitään tekstiä edessäni EASan kohden, mutta minä muistan, että olemme käyneet keskusteluja valtavista hallintokuluista tässä virastossa. Se on suuri osa sen vuotuisesta budjetista. Mitä on tehty hallintokulujen leikkaamiseksi, sillä itse asiassa yritykset maksavat nämä EASan laskuttavina maksuina. Ja sitten, kuten roomaissa tässä mainitsi, meillä on myöskin jäävyyskysymyksiä, eturistiriitoja. Ja meidän tulisi tarkastaa EASan kohdalla tarkistella sitä, onko hallintoneuvostoon mm, mainittu, mm, nimetty ihmisiä, jotka ovat jäävejä. Ja sitten ERAn kohdalla meillä on vieläkin kysymyksiä, joita meidän pitäisi käsitellä, jos tarkistelemme yleisesti ottaen näitä virastoja. Niissä on noin 10 000 eh, henkilöä töissä, mutta minä en koskaan näe minkäänlaisia merkkejä siitä, että eh, leikkauksia oltaisiin tehty. Komission piti antaa arviointeja liittyen kaikkiin työhön, joita tehdään näissä virastoissa. Ja minusta todellakin näyttää siltä, että tässä meillä on käsillä äm, jo muutaman vuoden jatkuneen trendin muutos. Olemme pyrkineet korjaamaan asioita ja nyt asiat muuttuvat huonommiksi jälleen kerran sen sijaan, että me niitä olisimme saaneet ja pyrkisimme korjaamaan. Yhteenvetona, mm, herra puheenjohtaja, valitettavasti minä en voi näe mitään, nähdä mitään järkeä siinä, että me jatkamme entisen kaltaista toimintaa, kritisoimme puutteita ja sitten toteamme, että myönnämme vastuuvapauden. Suoraan sanottuna minä en äänestä sen puolesta. Kiitoksia. Ja herzlichen Dank. Kiitos. Sallinette minun sanoa muutama sananen virastoihin yleisellä tasolla, jossa ongelmat ovat erilaisia eri virastojen kohdalla ja niitä käsitellään eri tavalla. Tämä on tällainen pyöröoviongelma. ongelma me tarvitsemme hyviä asiantuntijoita, mutta me tarvitsemme riippumattomia asiantuntijoita. Monissa lausunnoissa, joita saa on erilaisia huomioita, minä yritän tässä nyt muotoilla sanani varovaisesti, niin ei voi todeta, että esimerkiksi oli nyt kysymys vaikka rautatievirastosta, että asiantuntija ei kykene välttämättä ähm, piilottamaan sitä, että hän tulee jostain tietyn äh, teollisuuden alalta. Mutta minusta tämä on raskauttava tekijä, koska me tarvitsemme eurooppalaisia päätöksiä, eurooppalaista näkökantaa, joka ei ähm, puolla vain tiettyä teollisuutta tai tiettyjä asioita ja pidä silmällä vain asioita tietystä näkökulmasta. Tämä on suuri ongelma ja tämä vaikuttaa hyvin paljon myös Euroopan maineeseen. Sen vuoksi minä haluaisin, että virastoissa huomioitaisiin tämä asia huomattavasti vahvemmin. Edustaja Sarvamaa. Kiitoksia puheenjohtaja. EPPn varjoesittelijänä tässä vastuuvapauden myöntämisessä vastuuvaliokunnassa, budjettivaliokunnassa olisi erittäin hyödyllistä kuulla hiukan enemmän edustaja Meissnerilta, sillä viitaten siihen, mitä tässä edustaja Bon sanoi, häiritsee minua. Tässä ydinkysymys on se, mikä teidät on vakuuttanut? Te sanoitte huomioissanne, että äm, ERA oli kaikkein ongelmallisin virasto viime vuonna ja sitten te sanoitte, että lähes äh, harkitsitte tuolloin, että sillä näyttäisi punaista korttia, mutta tällä kerralla niin ei ole. En sano tässä mitään sen suhteen, jonka tulisi toimia, mutta mitkä olivat ne tosiasiat, jotka tänä vuonna vakuuttivat teidät siitä, että rautatievirasto ei ollut niin suuri ongelma kuin viime vuonna? Kiitoksia. Ennen komissiota mm, yksi asia, joka minua huolestuttaa, on henkilökunta. Ja se tapa, jolla henkilökunta nimitetään, se huolestuttaa minua koska se on aina ollut tällainen salamyhkäinen siitä, kuka työpaikan saa. Ja jos sitten on joku, jolla on operationaalinen taito ja osaaminen rautateilta tai lentoyhtiöistä, vaikuttaisi sitten ehkäpä olla paras keino eteenpäin. Eli vähän niin kuin tuolta Berlemontista vaan napattaisiin joku käytävältä ja pantaisiin viraston johtoon. Herra Tosman komissiosta. Yksi virasto, jolle annetaan keltaista korttia, yhdelle meinattiin antaa keltainen kortti ja sitten huolenaiheita henkilökunnan rekrytoinnista tai ei rekrytoinnista. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and, and good Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitoksia esittelijöille ja varjoesittelijöille tästä yleisesti ottaen positiivisesta kannasta, joka teillä on, ja kiitoksia näistä kriittisistä kysymyksistä. Kuten voitte kuvitella, kysymykset, jotka te toitte esiin, eivät ole meille aivan vieraita. Ehkäpä etenen, kuten keskustelu kiinnitti. Eli minulla on yleishuomio budjetista ja sitten tarkastelen tarkemmin virastoja ja annan hiukan selvennyksiä ja lisä, lisäystä keskusteluun. Otamme herra Duranin huomiot hyvin vakavasti. Tiedämme, että vuonna 2009 äm, sitoumuksia oli äm, liikenneturvallisuuden osalta hyvin vähän, mutta vuosina 2010 ja 2011 sitoumuksia oli 65 ja 90, 86 eh, ja 95, joten paransimme tilannetta ja tässä haluaisin siis teille selventää, että mitä olemme tehneet rahoilla ja tulemme mm, jatkamaan tällä linjalla sitten virastoihin liittyihin, liittyen EMSAn kohdalla. Puheenjohtaja, te toitte tämän ongelman jo osittain esiin ja ainakin osa vastauksesta liittyen siihen, mitä näihin vapaisiin paikkoihin tulee. Olisi hyvä tarkistella kaikkia elimiä, parlamenttia, neuvostoa, komissio. Niissä on yleensä kolmesta, kahdesta kolmeen prosenttia tyhjiä virkoja, sillä ihmisiä tullaan palkkaamaan ja se vaatii aikaa Emsan kohdalla ja voin Cesarinkin kohdalla viitata tähän. Se liittyy näihin korkeisiin tyhjiin paikkoihin. Ei ole aina helppoa rekrytoida ihmisiä mukaviin, mutta ei kovinkaan keskeisiin paikkoihin Euroopassa, joten tämä rekrytointiprosessi on vienyt hiukan enemmän aikaa ja tämä 5 prosenttia on jotakin, mitä voimme luonnollisesti laskea, se tulisi laskea, mutta se liittyy näihin hyvin ähm, erikoistuneen alan työpaikkoihin. Sitten liittyen virastojen rekrytointitapoihin, virastot rekrytoivat määräaikaisia työntekijöitä kolmesta viiteen vuoteen. Ja kun nämä sopimukset päättyvät, paikkoja tulee vapaaksi ja siksi välillä vapaiden paikkojen määrä vaikuttaa huolestuttavan suurelta, mutta tilanne muuttuu. ESAn kohdalla voisin antaa teille lisää selityksiä 10 prosenttia on luonnollisesti liian korkea vapaiden virkojen taso toimimassa virastossa. EMSassa monivuotuisen rahoitusehdotuksen kohdalla me olemme nyt tämän äm, ohjelman hyväksymisen viimeisissä vaiheissa ja se tullaan esittelemään teille. Me otamme huomioon sen, että kun näitä ongelmia virastojen kohdalla on havaittu ja pyritty ratkaisemaan, voitaisiin viitata kaikkiin virastoihin, en vain näihin, mutta myöskin esimerkiksi energiavirastoon. Tämä yleinen omaksuttu lähestymistapa, jonka olette omaksuneet neuvostokomission kanssa, on erittäin hyödyllinen, kun pyrimme muistuttamaan eh, yleisistä säännöistä ja ainakin eh, voisin omalta osaltani ja oman alani kohdalta eh, vakuuttaa, että me pidämme esillä näitä periaatteita virastojen kanssa näissä kysymyksissä. Erän kohdalla olen täysin samaa mieltä siitä, että joissakin tapauksissa sata prosenttia maksusta tulisi saada maksettua, mutta ERA on kyllä parantanut toimintaansa ja me olemme DG Moven kanssa tehneet ponnistuksia, jotta he toimisivat tarpeeksi nopeasti ja Toivon, että ensi vuonna saamme vielä parempia lukuja aikaan. Yleisesti ottaen tämähän on hyvin laaja keskustelu ja tehän hyvä puheenjohtaja sitten siihen, mikä ongelma liittyy ähm, henkilökuntaleikkauksiin komissiossa ja virastojen kasvavan henkilöstömäärään. Tässä haluaisin vain sanoa, että vuoden 2013 budjettiluonnoksessa komissio on sanonut, että yleinen virkojen leikkauksen taso koskisi myöskin virastoja, että tätä, tämä ehdotus on tehty sellaisenaan välillä virastojen henkilöstömäärän nousu voidaan perustella, mutta te näette kyllä, että niidenkin täytyy sopeutua tilanteeseen, jossa kaikki olemme. Kiitoksia. Kiitokset. Edustaja Doran, haluatko sanoa vielä jotain? Ja Haluaisin kiittää näistä huomioista varjoiseteltä komissiolta, erityisesti mitä tulee tur- liikenneturvallisuuden kuuluihin, näitä, että ne ovat tässä lisääntyneet. Nythän puhutaan budjetista tai vastuuvapaudesta vuodelle 2011. Voimme varmasti hyväksyä tämän yhdessä ja antaa tämän kokonaisen vastuuvapauden komissiolle. Mutta Meisnerin lausunnosta kollega Eva täällä puhui tästä eturistiriidasta, se on ja on edelleen virastossa suuri ongelma ja on varmastikin vaikea löytää asiantuntijuutta virastojen ulkopuolelta, mutta ei Berlemont ole tässä ainoa, joka niitä löytää, joten tähän olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vastuuvapaudessa. Se on minulle aivan keskeinen kysymys tulevaisuudessa. Nyt mainitsen tässä ainoastaan elintarviketurvallisuusviraston. Varmastikin muistatte, mitä tästä tiedämme parempi ennaltaehkäistä kuin hoitaa, eikö vain? Sitten Jasin. Kiitos äh, siihen, mitä täällä on sanottu. Se on oikeastaan vahvistaa se, mitä minä sanoin haluaisin vain sanoa, että luonnollisesti riippumattomuus on todella, todella tärkeää. Meidän tulisi siihen pyrkiä, ei siihen välttämättä päästä, mutta on erittäin tärkeää, että nämä virastot ovat riippumattomia ja samoin henkilökunta. Ikävä, että komissio ei voinut eh, kertoa, miksi tämä 10 prosenttia eh, ei ole täytetty. Riittyykö se tähän Single European Skyhin? Jos todellakaan näitä virkoja ei tarvita, niin silloinhan meidän miet, täytyy miettiä, että voimmeko tehdä säästöjä ja poistaa ne kokonaan, koska eh, silloin perusteltiin, että tulee tämä European Sky-projekti ja sen vuoksi tarvitaan nämä virat. Ja jos ei se nyt sitten ole vielä käynnistynyt, eh, että ne täytetään sitten myöhemmin. Joten haluaisin tietää tästä hieman tarkemmin. Mitä sitten tulee rautatieviraskoon, niin minä tässä hieman epäröin, koska viimeksi minä olin jo yksi niistä, joka sanoi että jos eh, he ohittavat budjettisäännöt niin yhä uudestaan ja uudestaan, niin se ei ole hyväksyttävää. Nyt tilanne on parantunut viime vuodesta. Komissiokin sanoi, että tilanne on parantunut ja että että minä olen ehdottanut, että heille myönnettäisiin vastuuvapaus riippuu siihen, mitä edustaja Rike myös sanoi, ja tähän neljänteen rautatiepakettiin. Eli komissio saa yhä enemmän, ei komissio, höpöjä puhun, ei, vaan virasto saa uusia tehtäviä, joka on tärkeää komissiolle, ja että sen täytyy toimia järkevällä ja hyvällä tavalla riippumatta siitä, mikä tehtävä minulla ensi vuonna on näissä virastoissa, tulen tarkastelemaan hyvin tarkkaan tätä rautatievirastoa, koska se on aina ollut tällainen ongelmalapsi. Mutta kuitenkin päädyin vastuuvapauden myöntämisen suosittamiseen. Thank you very much. I'm not so... Kiitos. En ole varma, saimmeko vastausta kaikkiin kysymyksiimme. täytettiinkö nämä paikat vai eikö niitä täytetty. Ja komission rekrytointikriteerit hän on siirretty virastoihin, että niiden toimin perusteella katsotaan sitä, kuka on paras tyyppi näihin paikkoihin. Eli jos ei puhu seitsemää kieltä, niin ei saa paikkaa, vaikka olisi maailman paras eh, lentoinsinööri. Tällainen turhauttaa minua. Tarvitaan asiantuntijoita työssä, eikä vain sellaisia, jotka osaavat puhua kolmea tai neljää kieltä niin näppärää kuin se olisikin. Me tarvitsemme käytännön osaajia, riippumattomia asiantuntijoita. Selvä, selvä, selvä. Äänestys on äh, tammikuussa Tarkistusten määräaika on 12. joulukuuta kello 12. Ja äänestämme siis tammikuussa. Selvä. Seuraava asia esityslistalla. Ai komissio ei ole täällä. Ai, hän tuli juuri nyt. Jatkamme sitten koska jos minä annan kymmenen minuutin tauon, niin he eivät palaa tänne delegoituja säädöksiä varten, enkä minä heitä siitä kyllä syyttäisi. Commission. Philip's having the 10 minute break anyway. Five minutes. five, they say. I mean, it was scheduled at five. I don't know why they were Okay, well, I'll just, I will have to wait for the... No, meidän täytyy odottaa komissiota kello viiteen. Joten annan tämän mietinnön varmaan itselleni sitten. 15 minuuttia ja sitten jatkamme.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

joka on siis meidän valiokuntamme alainen. Kysymys on EU-laajuisesta e-call-järjestelmä ETS-direktiivissä. Ja tavoitteena on nopeuttaa älykkäitä kuljetusjärjestelmiä maantieliikenteessä. Artikla 7 tässä direktiivissä on delegoitussäädös äh, sisältää myös äh, julkisen hyväksynnän liittyen tähän IKLiin. Parlamentti on tätä tukenut, äh, Sena ja IMKO-valiokunnasta ja herra Koch liikennevaliokunnasta ovat tätä yhteisesti esittäneet. Kiitän komissiota siitä, että te tulitte tänne esittelemään tämän delegoidun säädöksen. Ja kiitän myös yhteistyötä, kun tätä delegoitua säädöstä valmisteltiin, mitä tulee informaation ja dokumenttien jakamiseen, kun olette tavanneet kansallisia asiantuntijoita – joihin näin tapaamisiin liikennevaliokunta myös kutsuttiin. Anna nyt puheenvuoron komissiolle ja sitten käymme jäsenten kanssa lävitse, mikä menettelytapa tämän jälkeen on. Kuka täällä on komissiosta? Esitelkää itsenne, kun olen pahoillani, en tiedä kuka olette. Thank you, Mr. Chair. Olivier Onidi from uh, Kiitoksia. Olen DG Movista, Euroopan komissiosta. Olivia. Kiitoksia tästä hyvin aikaisesta mahdollisuudesta esitellä teille tämän todellakin ensimmäisen delegoidun säännöksen käytön äh, ETS-direktiivin yhteydessä. Tämä on ensimmäinen, mutta ei mitenkään teille tuntematon menettely. Tehän olette viitanneet tilanteeseen, ja tämä talo on ollut hyvin kiinnostunut ja tarjonnut paljon tukea asiassa. Viime vuosikymmenen jälkeen sanoisin pyrkimyksissä saada EKOL läpi Euroopan unionissa. Olemme vihdoin toivoakseni ainakin sellaisessa tilanteessa, jossa voisimme nopeasti toimeenpanna EKOLin kaikkialla. Tämä keskustelu ja tämä ehdotus tarka, vaikuttaa teille sitä varmastikin hyvin tutulta. Me seuraamme hyvin tarkasti mietintöä, jonka te olette hyväksyneet. Ja tähän viitataan todellakin tähän heinäkuussa hyväksyttyyn eh, mietintöön, jossa esittelyyn olivat Anderson ja Koh. Tämä mietintö on ensimmäinen trilogiasta, joka tullaan esittelemään Euroopan parlamentille. Se pyrkii vastaamaan yleisen turvallisuuden vastauspisteisiin. Tässä tarkoituksena on antaa jäsenmaiden viranomaiselle tiettäväksi, minkä tyyppisiä asioita heidän täytyy ottaa mukaan eri järjestelmiin, joita on olemassa, jotta IK-järjestelmää voitaisiin käyttää kaikkia Euroopan unionin alueella. Me käsittelemme vain kaikkein tiukemmin otettuna välttämättömiä asioita. Ähm, ajoneuvon suunta, ajoneuvon sisäinti, avain avaintiedot ajoneuvosta ja tietenkin myöskin tiedot kuljettajasta ja mahdollisuudesta kuljettajan mahdollisuudesta olla turvallisuuspalveluihin yhteydessä ja antaa lisää tietoa tapahtumasta tai onnettomuudesta. Tätä seuraa toivoakseni hyvin nopeasti ensi vuonna se, mitä ETS-direktiivi meitä vaatii tekemään, kun meillä on nämä vaatimukset määriteltyinä. Me olemme lainsäädännöllisen ehdotuksen äh, toimeenpanovaiheessa ja tuolla hetkellä direktiivistä keskustellaan äm, yhteispäätösmenettelyn puittaissa Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä ja silloin on myöskin mahdollisuus käsitellä erilaisia modaliteetteja, jotta nämä palvelut saataisiin nopeasti toteutettua. Tämän mietintö nimenomaisesti kattoi teidän heinäkuussa hyväksymänne mietintö, mutta voisin keskustella kahdesta. Mutta meillä on kaksi eri pääosastoa, DG Connect, joka tällä hetkellä tarkastelee ja uudelleen arvioi sitä, mitä mobiilitelekommunikaatio operaattorit ovat tehneet perustuen suosituksiin luoda tiettyjä palveluja, jotta näitä e-call-soittoja voitaisiin käsitellä ja myöskin olemme DG Enterprisen kanssa, yrityksen pääosaston kanssa läheisissä yhteyksissä ja voitte varmaankin olla tyytyväisiä siitä, että he ovat hyvin pian antamassa lainsäädäntöuudistusehdotuksen, joka liittyy e-callin eikä ja tämä osa lainsäädäntöä tulee tekemään mahdolliseksi sen, että tämä e järjestelmä otetaan mukaan kaikkiin ajoneuvoihin Euroopan unionissa. Toivottavasti aikaisin ensi vuonna meillä on kaikki lainsäädännön osat e liittyen valmiina. Ja voimme käydä rakentavaa keskustelua Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä. Toivottavasti pian ennen, äh, toivottavasti ai, ennen tämän nykyisen lainsäädäntökauden loppua saamme hyvin ähm, kaikki nämä asiat päätöksen. Kiitoksia. Ja herzlichen Dank. Kiitos ähm, teidän esityksestänne. Ikävä kyllä, en ole kyennyt lukemaan tätä kaikkia vielä yksityiskohtaisesti. Luen nopeasti, mutta ei nyt ihan niin nopeasti. Minulla on muutama kysymys vielä. Ensinnäkin, miten voimme välttää sen, että luomme tällaisen teknisen monopolin, kun on kysymys teknisistä spesifioineista. Minusta olisi välttämätöntä, että interoperatiivisuus on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita niin, että ei käy niin, että yksi konserni saa valtavat markkinat ja muut tavallaan eristetään. Mitä tulee maiden sisäiseen infrastruktuuriin, meillä on suuria ongelmia. Ikävä kyllä, en voi kertoa mistään positiivisista kokemuksista, kun kaikki palvelut äh, keskitetään, mihin äh, nämä pelastus äh, hätäpuhelut menevät, niin kokemus on osoittanut, että että koordinointi on huonoa. Ja sitten se ei toimi kunnolla. Minulle tässä on hyvin paljon vielä avoimia teknisiä kysymyksiä. Ja tehän sanoitte, että on erittäin vaikea tehdä vaikutusten arviointia, koska jos halutaan tehdä tämä vakavasti, niin tekniset edellytykset hän ovat jäsenten, jäsenvaltioiden käsissä. Ja nämä ovat vielä aika epämääräiset. Ja tämä nyt on siis <laughs> vain kuulopuhetta ja toivoisinkin, että voitte vahvistaa tai kumota se, että esimerkiksi tietosuojakysymystä ei ole ratkaistu tarpeellisella tavalla. Ja minulle kuten aikaisemminkin, tässä on hyvin paljon avoimia teknisiä kysymyksiä. En ole nyt varma, onko järkeä mennä tällä vauhdilla eteenpäin, koska tähän täytyy vielä lisätä, että koko tämän palvelun keskittäminen esimerkiksi pelastuspalveluissa tietyissä valtioissa – pelastuspalvelut on järjestetty hyvin hajautetusti ja ne perustuvat vapaaehtoistyölle. Tämä kaikki katoaa ja jos tämä sitten ammattimaisuudesta eh, keskitetään, eh, sekin on suuri ongelma. Joten kysymykseni onkin, oletteko te ottaneet tämän myös eh, vaikutusten arviointiin? Me olemme intensiivisesti keskustelleet näistä pelastusjärjestelmistä – ja tätä täytyy nyt todella tarkkaan katsoa, koska tämä toimeenpano tulee maksamaan miljoonia niillekin maille, joissa asiat hoituvat nyt jo hyvin. Okei, onhan vapaaehtoisuuttakin. Minusta on tärkeää, että meillä on standardit ja että 112 hätänumero toimii, mutta minun osaltani, minusta tämä on nyt hieman liian aikaisin että nyt jo näiden olemassa olevien tietojen pohjalta lähdetään tällaiseen askeleeseen. Messi Senalova. Senalova. As a, you the rapporteur for ITRA, right? Te olitte ITRAn esittelijä, eikö? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem nebyla zpravodajkou pro ITRE, ale pro výpo, eh, výbor pro vnitřní... En minä ollut esittele ITRessä, vaan IMKOssa. Joka tapauksessa haluaisin kiittää komissiota tästä ensimmäistä lainsäädäntö aloitteesta on huomattavaa, että tekninen asiantuntijaryhmä on ollut mukana tämän ehdotuksen valmistelussa lokakuusta 2011 ja kaikista teknisistä kysymyksistä on hyvin tarkasti keskusteltu eri jäsenmaiden edustajien kanssa. Kuten sanottu, ehdotus, joka meillä on nyt käsittelyssä, on samoilla linjoilla kuin se mietintö, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä tämän vuoden kesänä mietinnössä. Me pyydämme, että tämä uusi 112 hätänumero ja hätänumerojärjestelmä, palvelunumerojärjestelmä ottaisiin kaikkiin uusiin ajoneuvoihin mukaan. Jos me haluamme saada tämän toimia, meidän täytyy olla vastauskeskuksia ja tässä viittaan siihen, mitä edustaja Lichtenberger sanoi liittyen tämän toiminnan kuluihin jäsenmaissa meidän täytyy muistaa, että kaikki tämä on jotakin, mikä tulee sopeuttaa kansallisiin olosuhteisiin. Ja tämä tullaan tekemään pitäen mielessä kaikki kustannustehokkuuskysymykset järjestelmän suhteen. Tietekseni vastauskeskusten modernisointi tulee maksamaan kymmenistä tuhansista euroista aivan miljooniin euroon. Tämä riippuu yksittäistapauksista, mutta joka tapauksessa, olipa kuulu mikä tahansa, se on hyvin kohtuullinen. Uskon, että tämä lainsäädännöllinen askel on ensimmäinen askel samantyyppisessä sarjassa ja haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että me olemme todennäköisesti tässä ajoneuvo tyyppi hyväksyntää ja sen pakollisuutta kaikkein eniten valmistelemassa ja odottamassa. Tätä autoteollisuus odottaa hyvin kiihkeästi, ei vain Euroopan unionissa, mutta myöskin kolmasessa maissa. Ja tässä meillä oli mainittu pilottihanke, jossa keskusteltiin rajat ylittävyydestä ja niin edespäin. Minä olin mukana ensimmäisessä konferenssissa, jossa käsiteltiin tämän projektin tuloksia. Se järjestettiin Zagrebissa noin kolme viikkoa sitten ja voin sanoa, että kaikki jäsenmaat tekevät kovasti töitä tämän hankkeen parissa ja tulemme saavuttamaan tämän vuoden 2015 takarajan. Kiitoksia. Ennen kuin jatkan, olen hämmästynyt, kuinka moni ihminen haluaa puhua, mutta haluaisin nyt vain tehdä sen asian selväksi, että se, miten tämä toimii, tämä delegoitussäädös annettiin parlamentille 26. marraskuuta. Teksti ja se muistio on lähetetty kaikille jäsenille. Parlamentin aika ottaa asia käsittelyyn on kaksi kuukautta, siis määräaika alkoi 26. marraskuuta. Mikäli kukaan liikennevaliokunnan jäsen haluaa eh, esittää täysiistunnolle tämän säädöksen hylkäämistä, niin se pitää lähettää sihteeristölle ennen 21. joulukuuta. Syy, miksi minä tämän sanon, on se, että olemme tässä nyt lähtemässä keskusteluun ETS-stä eh, delegoidun säädöksen sijaan. Siksi minä tämän nyt tässä kerron. Joten siis parlamentilla on kaksi kuukautta aikaa tämä eh, kaataa. Ja tämä alkoi 26. marraskuuta, jos te haluatte tehdä päätöslauselma ehdotuksen täysiistunnolle, jossa haluatte eh, evätä tämän säädöksen hyväksymisen. Se on tehtävä ennen 21. joulukuuta sihteeristölle. Edustaja Meissner. das sollten wir von vornherein sehen, dass wir zwei weitere Monate be beantragen. Ich weiß nicht, wie das rein formal vom... vom äh, Suomenkielen tulkit tiedustelevat, kuunnellaanko salissa suomenkielistä tulkkausta. Mikäli kuuntelette suomenkielistä tulkkausta, olkaa ystävällinen, antakaa merkki tänne koppi numero 10 päin. Me tulkkaamme millämme, mikäli meitä kuunnellaan. Mikäli meitä ei kuunnella, niin keskeytämme toistaiseksi. Equal call gegenüber. Man muss aber genau überlegen, was bedeutet das, wenn wir jetzt entsprechende gesetzliche äh, Initiativen dazu haben. Äh,